säännön 105 kohta 6 nojalla valiokuntien puheenjohtajan kokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut minulle, että kukaan ei vastustanut kalatalousvaliokunnan pyyntöä olla vastustamatta delegoitua säädöstä. Jos 24 tunnin sisällä poliittiset ryhmät tai parlamentin jäsenet eivät esitä vastalauseita, niin suositus katsotaan hyväksytyksi. Muussa tapauksessa suosituksesta äänestetään. Ja kyseinen suositus löytyy täysistunnon nettisivuilta.